Hyvät kollegat, nyt voimme jatkaa tämän päivästä kokoustamme ja toivotan nyt kaikki tervetulleeksi. Olen erittäin iloinen, että komission varapuheenjohtaja ja Euroopan unionin korkea edustaja on tänä päivänä mukana kokouksessamme ja voimme käydä hänen kanssaan keskustelua. Uskoakseni tänään meidän kannattaa kenties keskittyä sellaisiin kysymyksiin, jotka suoraan liittyvät eiliseen ulkoministerikokoukseen. Ukraina ja Syyria kuuluvat näiden kysymysten joukkoon niin, että nyt ei ryhdytä puhumaan ihan mistä tahansa taivan ja maan välillä. Tämä menetelmä on minulle tuttu aiempien matkojeni perusteella Pikemminkin pitäisi nyt keskittyä päivän polttaviin kysymyksiin. Doris, varmastikin Bosnia ja Herzegovina ovat mukana näiden päivän polttavien kysymysten joukossa. Nyt pyytäisin kollegoilta hieman pidettävyyttä, jotta saamme johdonmukaisen koherentin keskustelun tästä aikaiseksi. Kathy, nyt on puheenvuoro. Uh, Kiitos puheenjohtaja. On ilo olla jälleen ulkoasainvaliokunnassa vieraana. Ajattelin, että olisi hyödyllistä kertoa teille eilisestä ulkoasainministerien kokouksesta. Siellä käsiteltiin lukuisia aiheita. On aina ilo puhua yleisemmällä tasolla, mutta on myös hyödyllistä, jos voitte kertoa meil, minulle teidän suurimmat huolenaiheenne, joten voin sitten asianmukaisesti niihin vastata. Mutta tänään, aivan niin kuin puheenjohtaja, lähdetään liikkeelle Bosnia-Herzegovinasta nostin tämän aiheen esille omassa alustuspuheenvuorossani neuvoston kokouksessa. Useakin seikka järkytti monia. Väkivaltaiset mielenosoitukset, jotka kumpuavat tyytymättömyydestä ensinnäkin taloustilanteen takia Bosnia-Herzegovinassa. Ne, jotka seuraavat tilannetta tarkkaan, tietävät, että työttömyys on noin 40 prosentissa. Valtava määrä nuorista on työttömänä vaikkakaan väkivaltaa ei voida hyväksyä missään tilanteessa, niin on aivan selvää, että tarvitaan todellista johtajuutta tässä tilanteessa. Monet meistä, jotka ovat seuranneet tilannetta, ei pelkästään Sarajevossa, vaan laajemminkin, ovat halunneet nähdä sen, että maa pääsisi eteenpäin. Kun katsomme tämän alueen maita, niin näemme huomattavaa edistystä, jota on saatu aikaan sekä tiellä kohti EUta ja myös niin, että huomioidaan ihmisten poliittiset ja taloudelliset tarpeet. Bosnia-Herzegovina näyttää minusta nyt olevan umpikujassa jumissa. Se ei edisty. Stefan Fuule kollegani on tehnyt kovasti työtä, mutta kyllä meidän täytyy tehdä vielä lisää. Keskusteluja on käyty EUn ja jäsenvaltioiden kanssa, komission yksiköiden kanssa ja kumppaneittemme kanssa, Yhdysvaltain kanssa muiden muassa. Meillä on myös paikan päällä vahva läsnäolo ja johto. Olemme tavanneet myös ehdokasmaiden edustajia. Kyllä tarvitaan vielä lisätyötä. Puhimme myös, ja alustuksessani mainitsin hiljan järjestetyn Venäjä-huippukokouksen. Kerroin lyhyesti tästä. Kuvailimme tilannetta, ei suinkaan minään business as usual käsittelynä, Keskustelimme presidentti Putinin kanssa erityisesti naapurustostamme. Keskustelimme näistä aiheista avoimesti ja suoraan äh, pääasiassa kahdenvälisissä keskusteluissa kolmen puheenjohtajan presidentin kesken. He puhuivat näistä aiheista aivan avoimesti. Ja sitten meillä oli myös keskustelua laajemmassa piirissä. Välitimme selkeitä viestejä meidän huolistamme. Venäjän presidentti ja hänen tiiminsä myös toi esille heidän huolenaiheitaan ja viestejään. Sitten tehtiin päätös pitää teknisen tason konsultaatioita, jotta voimme syvällisemmin tutkia sitä, mitkä ovat ne vaikutukset, joita tekemillämme päätöksillä on vapakauppasopimuksella, erityisesti Moldovan, Georgian kanssa, Ukrainan kanssa, ja miten tämä voisi olla myös Venäjän taloudelle hyödyksi. Yrittäisimme estää väärän tiedotuksen vaikutukset jatkossa. Keskustelut uusista sopimuksesta jatkossa näin ollen myös voisivat edetä. Haluamme varmistaa, että meillä on vahvat kahdenväliset suhteet, mutta suhteet, jotka perustuvat keskinäiseen kunnioitukseen, lähestymistavassamme ja ymmärtämykseen EUn puolelta sen työn suhteen, mitä, te, mitä me teemme ja millä tavalla lähestymme näitä suhteitamme ja suverenia valtioita naapurustossamme. Kävimme pitkän keskustelun itäisestä kumppanuudesta. Vilnan huippukokouksen jälkeen äh, kuvailimme tilannetta, otimme huomioon sen, mitä on tapahtunut Ukrainassa. Puheenjohtaja ja minä molemmat olimme Ukrainassa, parlamentin edustajat ovat olleet Ukrainassa paikan päällä, komission sen Fule ja muut menevät pian Ukrainaan. Tästä on paljonkin puhuttavaa. Äh, Vilnan jälkeisen työn suhteen suhteen täytyy pohtia sitä, miten voimme tukea Moldovaa ja Georgiaa, kun haluamme kunnianhimoisesti allekirjoittaa nämä sopimukset vielä tämän komission kaudella. Olemme ottaneet oppia Vilnan huippukokouksesta siitä, kuinka tärkeää on poliittisella tasolla sitoutua asioihin, kun valmistaudumme Riikan kokoukseen ja katsomme vielä pidemmällekin tulevaisuuteen. Olemme pyytäneet ministereitä olemaan valmiita toteuttamaan korkean tason vierailuja sekä tiimeinä että yksilötasolla Euroopan unionin alaisuudessa. Ministerit ovat usein pitäneet tällaista koordinointia tervetulleen ja näin oli tässäkin tapauksessa. Meidän täytyy jatkaa sitoutumisemme laajentamissa eri yhteiskuntaryhmiin. Meidän täytyy taistella väärää tiedotusta vastaan sen suhteen, minkä luontoinen tämä sopimus EUn kanssa on. Tämä pätee erityisesti Moldovan. Tämä tarkoittaa myös parlamentin jäseniä. Katson nyt teidän suuntaanne niin, että voisit auttaa meitä tässä työssä. Te olette useissa tapauksissa olleet nimenomaan eturintamassa, kun ojennamme kättämme kansalaisyhteiskunnan suuntaan. Mutta täytyy muistaa myös yritykset ja paikalliset alueelliset viranomaiset, jotta hekin ymmärtävät näiden sopimusten edut ja mahdollisuudet eh, liike-elämälle, kaupalliselle toiminnalle ja koko yhteiskunnalle. Meidän täytyy välittää tätä viestiä ja käyttää edustustojamme tällaisen julkisen diplomatian edistämisessä, jotta voimme myös vääriä tietoja torjua. Samanaikaisesti vuoropuhelua Venäjän kanssa täytyy tehostaa. Keskustelimme myös erityisesti Ukrainan vierailuistani. Olen käynyt siellä kaksi kertaa viimeisen kymmenen päivän aikana. Olen todennut tämän kaikissa tiedotustilaisuudessa. Olin hyvin järkyttynyt siitä, mitä oli tapahtunut vierailujeni välillä. Jännitteet olivat kasvaneet, kun viime viikolla palasin paikan päälle, niin tilanne oli jossain määrin rauhoittunut. Mutta tiedän, että olette kaikki seuranneet väkivaltaa ja olette olleet myös uhreina tässä, tässä väkivallassa ja olette kuulleet paljon tarinoita väkivallasta, tarinoita, tapauksia, todistusaineistoa, valokuvia on kerätty kaikesta tästä. On aivan selvää, kun otamme huomioon tämän väkivallan tilanteen, että paljonkaan ei ole tehty, jotta riippumattomia tutkimuksia saataisiin aikaiseksi. Tällaista me kaikki olettaisimme tapahtuvan eurooppalaisessa demokraattisessa maassa tällä vuosituhannella niin, että väkivaltaan syyllistyneet tuodaan oikeuden eteen. Olen kertonut tämän aivan suoraankin. Ihmiset katsovat, että ihmiset toimivat omissa nimissään ja hallituksen täytyy välittää vahva viesti kansan tueksi. Me olemme tarjonneet asiantuntijuutta, välitystä, tukea, kaiken tapaista tukea. Kaikki jäsenvaltiot, Euroopan parlamentti, komissio, meillä on asiantuntijoita, jotka voivat tehdä mitä tahansa. Ja jos johonkin emme kykene, niin etsimme asiantuntijat. Meillä on Etyji, Euroopan neuvosto, kaikki nämä kansainväliset toimijat voivat tarjota apuaan ja me olemme tehneet tämän tarjouksen todellakin selväksi. Te puheenjohtaja olitte suoraan mukana parlamentissa niistä keskusteluissa, joita on käyty perustuslakiuudistuksesta. Ja kuinka tärkeää on palata vuoden 2004 perustuslakiin, mutta puhumme jo 2004 plus sopimuksesta niin, että huomioimme tämän perustuslain vuodelta 2004 niin, että syyttäjän virastolla on huomattavat toimivaltuudet ja nämä kysymykset on myös ratkaistava. Parlamentti voi toimia sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä niin, että huomioidaan tämä välitön tilanne, erityisesti maiden aukiolla, mutta täytyy olla myös pidemmän aikavälin strategia niin, että on parempi, vahvempi perustuslaki ja valtaa painotettaisiin uudella paremmalla tavalla. Me olemme tarjonneet tukemme myös tähän prosessiin. Katsomme armahduslakia. Nyt on neljä ehdotusta käsittelyssä parlamentissa. He valitsivat sen, minkä valitsivat, ja te tiedätte, että määräajat liittyvät tähän käsittelyyn, ja seuraamme tätä tarkkaavaisesti. Totta kai vapaat dem- demokraattiset vaalit tämän prosessin päätteeksi, niin että kaikki saavat äänensä kuuluviin, ja että vaalit ovat avoimet. Olen myös puhunut, niin kuin tiedätte, talouskysymyksistä keskustelin tuntitolkulla presidentin kanssa talous- ongelmista, joita maassa on, sekä lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Voin kertoa, että kaikissa keskusteluissa, joita olen käynyt rahoituslaitosten, jäsenvaltioiden, muiden maiden komission yksiköiden kanssa, on aivan selvää, että meillä on mahdollisuuksia tukea ja auttaa tässä valtavassa haasteviidakossa talouden alalla lähiviikkoina ja kuukausina, mutta totta kai tämä vaatii uudistuksia. Ja tämä tarkoittaa sitä, että heidän on tehtävä ne uudistukset, joita tarvitaan, jotta maa pääsee eteenpäin. Teollisuuden uudistus, jotta se voisi olla kilpailukykyisempi, sitten lyhyen aikavälin haasteet, ongelmat, joita on budjettivajeen alijäämän suhteen ja niin edelleen. Huomenna, ei vaan torstaina, menen Washingtoniin, tapaan siellä Christine Lagardin ja keskustelemme nimenomaan yhtenä aiheena Ukrainasta. Moldova ja Georgiakin ovat tärkeitä ja niin kuin sanoin, on työtä, joka, jonka pitää johtaa allekirjoittamiseen ja toisaalta pitää tehdä työtä, jotta voimme tukea heitä, jotta päästään tämän assosiaatiosopimuksen ja pitkälle menevän ja laajaisen kauppasopimuksen allekirjoittamiseen. Haluamme kertoa tietoa siitä, mitä tämä tarkoittaa maan kansalle, ihmisille ja minkälaisia mahdollisuuksia se toisi mukanaan. Tätä tietoa on pidettävä yllä. Vierailuja on toteutettava säännöllisesti maittemme välillä. Ministerit halusivat keskustella myös eteläisestä naapuruudesta. Ja puhuimme useista maista, kun ajatellaan niitä alueellisia haasteita, joilla tällä alalla on. Me ajattelimme Irakia totta kai ja väkivallan kiihtymistä viime viikkojen aikana. Tilanne on todella huolestuttava ja tämä on ollut jatkuvasti esillä ministerikokouksessa. Brahimi oli paikalla ministerikokouksessa ja todella on lisääntyvää huolta siitä, mitä Irakissa tapahtuu. Ja totta kai Syyria Lagdar Brahimi jatkaa omaa työtään ja yrittää saada neuvotteluja eteenpäin oppositioedustajien ja, ja hallituksen edustajien välillä. Minä olin Geneve 1 ja Geneve 2 ja on aivan selvää, että poliittista tahtoa kansainvälisellä yhteisöllä on, jotta neuvottelut etenisivät. Mutta hyvin selvää oli myös se, että tämä tulee olemaan äärimmäisen vaikeata retoriikan tasolla ja ymmärtämyksen puutteestakin kävi ilmi se, että paljon on vielä työsarkaa. Meidän on tuettava Brahimia hänen äärimmäisen vaikeassa tehtävässään. Tapasin myös syyrialaisia naisia, heidän edustajiaan eri uskontokunnista, eri osista maata, jotka olivat kokoontuneet yhteen ja pyrkivät pohtimaan sitä, miten he itse voivat toimia vastauksena tähän kriisiin ja miten he voivat rakentaa rauhaa. Oli sääli, että salissa ei ollut enempää naisia paikalla Geneve 2 eikä kansainvälisen yhteisönkään edustajana. Minä ja Bonino olimme naisedustajia. Joitakin naisia toki valtuuskunnassa oli, mutta toivon, että ne naiset, jotka tekevät tätä hienoa työtä, ja jotta voisimme heille kertoa, mitä voisimme vielä tehdä lisää auttaaksamme heille, jotta heillä olisi parempi tulevaisuus. Olemme myös puhuneet jäsenvaltioiden kanssa Luxemburgin johdolla, aivan erityisesti, mitä voisimme tehdä humanitaarisen tilanteen tukemiseksi. Te varmasti kaikki seuraatte niitä ongelmia, mitä on myös New Yorkissa, kun yritetään saada päätöslauselma ja miten käytännön tasolla saamme apua perille ihmisille. Te tiedätte, että teimme päätöksen, jolla pyrimme varmistamaan sen, että EUn jäädytetyt varat voisivat edesauttaa tämän säätiön varojen hyödyntämisessä, kun Syyrian kemiallisia aseita pyritään hävittämään. Puhuimme myös Libanonista ta- tarkoitus on saada ä, äh, hallitus, joka voisi toimia hyvin. Siellä on ollut tällainen tilapäinen toimitusministeriö äh, vallassa, mutta tämä ei enää kauaa voi näin olla, ja siellä valmistaudutaan vaaleihin. Mutta totta kai yli 25 prosenttia väestöstä koostuu Syyrian pakolaisista. Yhteiskunnan rakenne on näin ollen siis hyvin hauras ja täytyy muistuttaa siitä, kuinka tärkeää on, että jatkuvasti tuemme libanonilaisia, kun he taistelevat omien haasteittensa kanssa, mutta myös laajemminkin. Sitten Egyptistä teimme päätös, päätöksiä, vietetään kolmetta vuosipäivää vallankumouksen jälkeen, siellä on uusi perustuslaki. Me panimme merkille, kuinka vaikea tämä tilanne on ja missä ja miten tilanne on huonontunut monessa mielessä. Ihmisiä on vangittu, pidätetty, vaikka heidän ei pitäisi vankilassa olla. Olemme myös huolissamme lisääntyvästä väkivallasta ja terroristiteoista, jotka me tuomitsemme täysin. Olemme sitoutuneet tämän alueen ihmisoikeustilanteen parantamiseen Egyptissä ja muissakin alueen maissa. Labridinisin työtä haluan kiittää tältä osalta ja myös Bernardino Leonin tekemästä työstä haluan häntä kiittää. Olemme saaneet äh, Tunisiassa merkittävän sopimuksen aikaiseksi ja hänellä, Bernardino Leonilla, oli tässä tärkeä rooli. Sitten keskustelut äh, Libyan tilanteesta. Epävakaus on edelleenkin suurta ja turvallisuussektorin uudistus äh, on hyvin vaikea täytäntöönpantavaksi tällaisessa tilanteessa, joka on näin epävakaa. Ja sitten lopuksi keskustelut Jemenistä ja päätelmien hyväksyminen kansallisesta dialogikonferenssista vuoropuhelun kautta on mahdollista tehdä muutoksia niin, että maat, vaikkakin ovat hauraassa tilanteessa, niin pääsevät kuitenkin eteenpäin. Ja tämä oli aivan erityisesti totta Jemenin tapauksessa. Paljon on kuitenkin vielä työtä taloudellisten ja sosiaalisten seikkojen korjaamisessa. Ja puheenjohtaja, aivan lyhyesti puhuimme myös Keski-Afrikan tasavallasta, kun valmistaudumme missioon siellä. Eh, Philippe Pontier on kenraalimajurina siellä operaatiojohdossa. Ja operaatio on tarkoitus käynnistä ja olemme tehneet päätökset, jotka tämä mahdollistavat. Meillä oli myös illallinen eh, ehdokasmaiden kanssa. Pahoittelen, että puheenvuoro oli aika pitkä. Kiitoksia kovasti. Herzlichen Dank. Kiitoksia paljon, Parantar Ashton. Nyt minulla on tässä pieni ongelma edessäni. Täällä on 25 puheenvuoropyyntöä minun listallani. Ja oikeastaan korkea edustaja voi nyt lähteä saman tien kotiin, koska jos kaikki esität kysymyksensä, hän ei ehdi vastata. Tai sitten teidän täytyy suostua seuraavaan ehdotukseen. Koordinaattorit saavat pidemmän puheajan 10 minuuttia ja sitten muut saavat vähemmän aikaa, joten pyydän, että kaikki pitäytyvät puheaikaansa, ja sitten katsotaan, miten pitkään tässä päästään. Ryhmät voivat sitten keskenään jakaa puheaikansa, mutta ei tästä tule mitään, mikäli kysymykset kestää niin pitkään, että ei ehditä kuulla vastauksia. Ja joka ikistä kysymystä, joka on jo esitetty jonkun toisen suulla, ei tarvitse esittää uudestaan. Täten tämä menee nopeammin ehdottaisin, että otetaan nyt ensimmäinen kierros, jonka aloittaa herra Franca. Olkaa hyvä. Gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa Rova Ashton. Aloimme jo kaipaamaan teitä. Kolme asiaa. Ukraina ensin. Joitakin, joitakin kritiikkejä on kuultu Kievistä viime vierailla, mutta ymmärsin, että teidän ja komission Fyylen ja jäsen, parlamentin jäsenten vierailu tuo lisätakeita takeita toisin ajattelijoiden ja mielenosoittajien turvallisuudelle. Uskon, että kun nyt on tehty näitä poikkeus, poikkeuksia vapauksien lakeihin ja armahtamislakiin, on tärkeää luoda luottamuksen ilmapiiri, jotta voidaan tehdä suunnitelma ja saada aikaan osallistava hallitus ja päästä tilanteeseen, johon viittasitte, ja erityisesti aloittaa prosessi, jonka mukaan ennakoidaan jo parlamentti- ja presidenttivaaleja ennenaikaisesti, niin että kansa voidaan sanoa kantansa. Haluaisin Ukrainasta kysyä, uskotteko, että Euroopan unionin työssä pitäisi siirtyä helpottamisesta sovelta- sovitteluun niin, että olisi jokin elin, joka voisi tarkistaa, onko sopimuksesta pidetty kiinni. Kun menette Washingtoniin, aiotteko puhua myös John Kerryn kanssa Garden lisäksi? Ja viittaako, viittatteko Yhdysvaltojen lähettilään soluttautumiskysymyksen, haluaisin tähän kantaa. Sitten seuraava asia, millaisia vaihtoehtoja kansanäänestyksen jälkeen on Sveitsin kanssa no, onko luovuttava kahdenvälistä sopimuksesta, tässä on kyseessä miljoona kansalaista, olisiko väliaikaisesti keskeytettävä voimassa olevien sopimusten täytäntöpanoon vai mahdollisesti olisiko jäädytettävä ne neuvottelut toimielimien tapa, tasolla. Sitten viimeinen kysymys Kuubasta. Olette hyväksyneet eh, sopimuksen neuvostossa. Onko se kolmannen sukupolven sopimus, jossa on demokratia sekä Kiitoksia puheenjohtaja. Welcome, Lady Ashton. I could... Tervetuloa Rova Ashton. Olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne naisten roolista. Toivottavasti Geneve kolmosessa naisia istuu neuvottelupöydän ääressä. Ehkä tällä välillä jotakin saadaan aikaan. Kun vierailimme Ukrainassa, naiset erityisestikin, jotka ovat paikalla Maidanissa, tekivät minun suuren vaikutuksen, etenkin naiset, jotka vetosivat meihin, jotta me toimisimme, jottaisimme käyttöön kohdennettuja sanktioita – esimerkiksi rahanpesun vastaista lainsäädäntöä, jota EU:ssa on jo olemassa. Kyse pelkästään heidän omasta prosessistaan, joka toivottavasti etenee raunomaisesti, vaan on myöskin meidän etujen mukaista toimia näin. Mikä jäsenvaltioiden näkemys on tästä asiasta? On kuullut ristiriitaista tietoa tästä. Sitten Keski-Afrikan Afrikan tasavallasta. Joulukuusta 2012 lähtien on ollut vaarana, että syntyy kansanmurha maaliskuusta 2013 lähtien humanitaariset tahot ovat vaatineet puhdistuksia. Tämä on hyvin epätavanomaista. Tämä osoittaa, kuinka valtion rakenteet ovat puutteellisia. Oletteko te vakuuttunut siitä, että nyt päätetty missio saada nopeasti paikan päälle vai mennäänkö paikan päälle sitä vasta, kun kansanmurha on jo tapahtunut Libyasta sitten? että Libasta puhuitte vain ohimennen ja totesitte, että eri toimia on ollut hyvin vaikea pistää täytäntöön. Jotkut jäsenvaltiot pitäisi saada ymmärtämään vastuunsa siitä, miten asiat etenevät Libyasta, koska jäsenvaltiolla on vastuutaan, mutta jäsenvaltiot kieltäytyvät koordinoimasta toimiaan. Mikä teidän diagnoosinne on tämän osalta? Thank you very much, President. Kiitoksia puheenjohtaja Parantar Ashton. Tervetuloa kiitoksia paljon teidän erittäin laajamittaisesta katsauksestanne eilisen neuvoston kokouksen vanavedessä. Olen samaa mieltä teidän johtopäätöksistänne. Hämmentävää, että tässä itse tekstissä on hyvin vähän mainintoja Syyriasta – en voi kuvitella, etteikö Syyriasta olisi keskusteltu, joten se tosiasia, että tekstissä niin vähän vain puhutaan Syyriasta, tarkoittaa sitä, että mitään sopimusta ei saatu aikaan, vai tarkoittaako tämä sitä, että asiat ovat vielä niin dynaamisessa tilassa, että on vaikea pistää tilannetta millään tavalla mustana valkoiselle. Minua kiinnostaisi kuulla teidän kantanne tähän. Sitten Venäjästä. Luin pääkirjoituksen viime viikkoisesta Express-lehdestä, ranskasta lehdestä, varapääministeri Suvalova ilmeisestikin on sanonut teille, että Venäjä aikoo rakentaa jonkinlaisen unionin omalle suunnalleen mantereellaan. Voitko kertoa tästä enemmän? Onko teillä tästä enempää tietoa? Ja lopuksi haluaisin niin ikään tietää Ukrainan osalta erään asian. Te että sanoitte, että aiotte puhua IMFCin kanssa – siitä, minkälainen apupaketti voidaan saada käyttöön. Mutta mitä sanktioita nyt on valmisteilla, mahdollisia sanktioita, jotka otettaisiin käyttöön, mikäli tilanne heikkenee entisestäänkin? Ja lopuksi, voitteko kertoa meille, kuinka tai mikä teidän tuntumanne, tuntumanne on tämän ikävän ilmaisun suhteen, jonka neiti Nyland on esittänyt. Thank you and thank you for coming, at this... Kiitoksia, kun tulitte tällä merkittävällä hetkellä koskien suhteita itäisen kumppanuuden ja Venäjän suhteen. Minulla on kaksi kysymystä liittyen näihin EU on ottanut nyt kannan Ukrainan konfliktista. Nyt on kysytty sovittelusta. Onko teillä sellainen vaikutelma, että EU voi vielä sovitella tässä konfliktissa? Näkeekö molemmat osapuolet puolet EUn vielä asianmukaisena sovittelijana? Toinen kysymys koskee eilisiä päätelmiä koskien Ukrainaa. Neuvoston päätelmien lopussaan todetaan, että Ukrainan kanssa tehtävä kumppanuussopimus ei ole viimeinen sana EU-yhteistyöllä Ukrainan kanssa. En nyt muista tarkalleen sanamuotoa, mutta voisitteko selittää, mitä tämä merkitsee? Miten ukrainalaiset mahtavat tämän tulkita? Oliko tästä asiasta ja tästä lauseesta konsensusneuvostossa? Sitten viimeinen kysymys Bosniasta. Voisitteko kertoa, millä tavalla on pyritty estämään se, että poliittiset puolueet etnistävät tilanteen Bosniassa. Chairman, and apologies from, uh... Puheenjohtaja, pyydän anteeksi. Tohtori tänäkin on tullut lähtemään Lontooseen, mutta haluaisin ottaa esiin kysymyksen, jota ei mainittu edes ollenkaan. Palestinan ja Israelin välinen tilanne. Nyt uh, vaikuttaa siltä, että Israelissa on kehittämässä jonkinlaista eristäytymisen filosofiaa koska vaikuttaa siltä, että hyvin vähän on saatu mitään aikaan Palestiinan pulmallisen tilanteen, tilanteen suhteen. Voitteko kertoa enemmän? Oletteko nähnyt, että mitä olisi tapahtunut sen jälkeen, kun Kerry astui kuvan mukaan? Mikäli sanottaisiin, että hän on antisemittinen, tämä tarkoittaa sitä, että hän seisoo erittäin herkillä varpailla. Kenties voitte kommentoida tätä enemmän. Onko teillä mitään kantanottoa sen suhteen, Onko tässä nyt kyse vain siitä, että pyritään säikyttelemään osapuolia jonkinlaisen liikerin aikaansaamiseksi peduinien kysymys ja, ja E1 uudisasutusalue, joka on niin valtaisa, että se tuhoaa suorastaan kahden valtion ratkaisun. Kenties voisitte kertoa enemmän siitä, mitä teidän keskusteluissanne on tullut ilmi pääsihteeri tai ulkoministeri Keren kanssa. Pikapuoliin saattaa olla, että emme enää törmää toisiimme joka ikisessä valiokuntakokouksessa niin kuin toistaiseksi. Meillä on erilaisia poliittisia näkemyksiä kotimaassa, mutta sitten haluaisin onnitella siitä, että olette melkoisen hyvin hoitanut tämän erittäin vaikean tehtävän viimeisten viiden vuoden ajan. Minä aion nauttia omasta vaihtoehtoisesta urastani vaalikauden jälkeen, niin kuin toivottavasti tekin nautitte omasta tulevasta urastanne. Se puheenjohtaja, kiitoksia Aroma Ashton tästä kertomuksesta. Haluaisin nyt viitata ainoastaan esityksenne kahteen osaan, koska se oli hyvin laaja. Ukrainasta oma parlamentaarinen ryhmämme on selkeää mieltä Ukrainan kansan on päätettävä itse tulevaisuudestaan ilman holhousta, ilman väliin tulemista minkään talo, valtion tai EUn taholta. Valitettavasti näin ei ole ja on sellainen vaikutelma saatu, että Euroopan unioni on puolueellinen ja se pyrkii holhoamaan ja se on panemassa nenässä asioihin, jotka eivät sille kuulu. Ei myöskään Venäjän osalta. Eh, Ukrainan on siis vapaasti päätettävä omasta geostrategisesta tilanteestaan ilman mitään pakottamista, ilman mitään holhousta. Olemme kyllä nähneet, että millaista väkivaltaa kaduilla on. Joissakin jäsenvaltioissakin tällaista väkivaltaa nähdään. Omassa maassani Espanjassa eh, parlamentin eh, ympärillä on melko poliiseja ja valtavia mielenosoituksen olen nähnyt, että kukaan Euroopan unionissa olisi Neptunuksen aukiolla vastustanut näitä mellakkapoliisien töitä. Tämä olisi aivan ennenkuulumatonta, mutta on myös ennenkuulumatonta se, mitä Ukrainassa tapahtuu, vaikka se ei olekaan jäsenvaltio. Me emme ole siis yhtä mieltä tästä puuttumisesta, väliintulosta, huol- holhoamisesta. Me emme ole, meillä ei ole oikeutta, meillä ei ole roolia tällaisessa se, joka, se mikä, pät, mikä e, ei päde jäsenvaltioihin, niin miten se pätisi Ukrainaan. Jossa aina silloin on päät, puututtava asema asiaan, kun tulee selkkauksia melkkapoliisien kanssa, niin aloittakaapa tuolta Atenasta ja Madridin kautta Lissabonin, voitte mennä ja katsokaa mitä tehdään. Niin nyt on vedettävä lakeihin ja jokaisen jäsenvaltion on hoidettava itse omat asiansa. Merci, monsieur le président. Par rapport à la... Kiitos puheenjohtaja. Äh, puolustuskunnan nimissä voisin nostaa esille myös turvallisuus- ja puolustuspoliittisia kysymyksiä. Tehän keskustelitte neuvostossa myös näistä aiheista. Keski-Afrikan tasavalta voin yhtyä Anna Gomesin esittämään kysymykseen. Me olemme puhuneet tästä missiosta jo pitkään. Poliittisesti vihreätä valoa on jo näytetty. Minkälaiset mahdollisuudet nyt on nähdä tämän mission käynnistyvän nopeasti? Nyt olemme kuulleet Ranskasta, että helmikuun loppuun mennessä nyt edetään jo 11 päivää. Kun odotamme Viron mukaan tuloa, tämähän on hieno asia, mutta kuitenkin ollaan vielä kaukana 500 luvatusta sotilaasta. Ja sitten toinen seikka, aivan niin kuin Anna muistutti, liittyy Libyaan. Jo vuoden ajan lähestulkoon meillä on siellä missio käynnissä osittain. Ja se on nyt suurissa vaikeuksissa työskentelyolosuhteidensa suhteen. missio tarkoitushan on olla nimenomaan rajojen hallinnassa mukana. Ranska, Iso-Britannia, Italia, nämä maat itsenäisesti toteuttavat koulutustoimia ja turvasektorin uudistuksia – osittain myös niin, että siinä on sotilainen ulottuvuus mukana libyalaisten rinnalla. Ja entäs emme sitten EU kollektiivisesti? Meillä ei ole eh, institutionaalista luotettavaa vastapuolta Libyassa. Jäsenvaltiot toteuttavat eh, yksittäin näitä toimia. Onko hyödyllistä, että me käydämme varsin huomattavaa budjettia tällaisen eurooppalaisen mission toteuttamiseen, ylläpitämiseen Libyassa, joka ei kuitenkaan sitten toimi? No sitten Bosniasta muistutitte että tässäkin meillä on järjestely, varsin merkittävä poliittinen järjestely, mutta kyseessä on myös sotilaallinen järjestely. Muistutan, että ne tapahtumat, jotka nyt ovat käynnissä Bosniassa, tarkoittavat sitä, että ei tällä missiolla ole mitään merkitystä. Kyllä pitää pohtia myös tämän mission tulevaisuutta. Sillä ei ole minkäänlaista merkittävyyttä kun ajatellaan niitä tapahtumia, joita taloudessa ja yhteiskunnassa nyt Bosniassa tapahtuu? Thank you. Thank you very much for your questions, Mr. Kiitoksia herra Salafrankalle. Ensinnäkin totesin, että itse on tahallista, että unohdin tämän asian. Olemme olleet kamalan kiireisiä viime aikoina. Te esitte useita kysymyksiä. Ensimmäinen niistä liittyi Ukrainaan ja siihen sitoumukseen, joka meillä on olla välittäjän roolissa helpottamassa neuvotteluita. Mitä sanomme oppositiojohtajille, presidentille ja hallitukselle ja kansalaisyhteiskunnalle oli se, että emme halua puuttua heidän asioihinsa, mutta olemme valmiita auttamaan ja tukemaan heitä, mikä millä tah- tavalla tahansa, mikä vain on tarpeellista. Heidän täytyy kertoa, miten me voimme auttaa heitä eri asiantuntemuksemme avulla eri tasoilla. On helppoa puhua siitä, että toimitaanpa sovittelijana. Mutta kuten te tiedätte, ja minä ainakin tiedän omasta kokemuksestani, viime aikoina sovittelu voi tarkoittaa useakin asiaa. On erittäin tärkeää, mikäli on ulkoisen osapuolen mukana, täytyy tietää, mikä on hyödyllistä, mistä on hyötyä, ja eri osapuolten täytyy olla yhtä mieltä asiasta niin, että kukaan ei katso, että me olemme välintulijana. Nyt äh, sitoumus on tehty Victoria Newland on henkilö, joka tunnen erittäin hyvin. Kyse oli erittäin yksityisestä keskustelusta. Joku pisti sen YouTubeen ja halu, halusi herättää älämölyä tällä tavalla. En tiedä, kuka taho tämän sitten vuoti. No, kaikenlaista olen kuullut keskustelussa. Sveitsillä on nyt kolme vuotta aikaa päättää, mitä se aikoo tehdä Uskoakseni he aikovat laatia pikapuolen vihreän kirjan, joka liittyy kansanäänestyksen tuloksen täytäntöönpanon. Mitä nyt sitten tapahtuu? Komission puolella ja ulkosuudenhallinnon puolella on se, että me tulemme tarkastamaan huolellisesti Lissabonin sopimusta. Sieltä saamme osviittaa sen osalta, kuinka sen suhteen täytyy edetä. tarkastamme myöskin huolellisesti, mitä tämä tarkoittaa niin modien sopimusten kannalta, joka meillä on Sveitsin kanssa. Sveitsissäkin on hyvin paljon pohdintoja vielä edessä sen osalta, kuinka kannattaa edetä, mutta vapaa liikkuvuus on EUn kulmakivi, joten uskon, että tulevina päivinä suoritetut pohdinnat tulevat olemaan erittäin tärkeitä ja tulevat määrittelemään sen tien, jolle tulemme lähtemään. Toivottavasti tyydyttäviä ratkaisuja löydetään. Sitten Kuuban osalta nykytilanne on hyvä. Nyt on mahdollisesti avautumassa uusi tapa toimia Kuuban suhteen. Lehdistä on suhtautunut melkoisen myönteisesti Kuuban tilanteeseen ja pitänyt tätä melkoisen hyvänä kehityksenä. Me pidämme tiukasti kiinni siitä, mihin me uskomme. Pidämme kiinni siitä vastuusta, joka meillä on varsinkin ihmisoikeuskysymyksissä. Ja tämä on hyvä ratkaisu ja yksimielinen ratkaisu, mikä on äärimmäisen hyödyllistä. Aina Gomessa olen teidän kanssa samaa mieltä naisten asemasta kuten hyvin tiedätte. Olemme käyneet monia keskusteluita Ukrainassa ja Ukrainan ulkopuolellakin sen osalta, mitä pitäisi tehdä, että voimme aiheuttaa painostusta, mutta samalla olla mukana tukemassa. Meillä on tämmöinen kahtainen lähestymistapa Münchenissä turvallisuuskokouksessa käytiin monia keskusteluita jäsenvaltioiden kanssa ja myöskin oppositiojohtajien kanssa, joten olemme hyvinkin tietoisia niistä eri vaihtoehdoista, jotka ovat edessämme toteaisin, että mitään vaihtoehtoja ei ole suljettu pois. Kaksi asiaa haluaisin kuitenkin todeta. Ensinnäkin olemme myönteisiä toimia. Tämä pitää olla tie eteenpäin, mikäli tähän vain pystytään. Ja toiseksi olen tehnyt selväksi keskusteluissa hallituksen ja presidentin kanssa, että olemme erittäin huolissamme ja pohdimme kaikkia vaihtoehtoja. Uskoakseni tämä viesti on hyvin ymmärretty vastapuolen suunnalla. Sitten Keski-Afrikan tasavallasta. Komission pitäisi piikais puolin päästä paikan päälle. Kysely pelkästään siitä, että missio tulee. Kysely siitä, että missio lähdetään paikalle vasta sitten, kun kansanmurhan on tapahtunut. EUn kannalta katsottuna mission tehtävän täytäntöönpanominen ei ole yksinkertaista ja helppoa kuin mikäli olisi paikan päällä omia joukkoja kun on kulunut jo monia vuosia, olemme oppineet paremmin ymmärtämään, miten voimme toimia ja mitä meidän kannattaa tehdä, niin että tulos on paras mahdollinen. Mikä haluttaisiin EU-lipun alla nopean toiminnan joukkoja paikalle, tämä ei ole se tilanne, jossa nyt ollaan. Ei, kenties ei koskaan ole tässä tilanteessa, mutta ei ainakaan tällä hetkellä, joten aina vetoamme jäsenvaltioihin, jotka kuuluvat meidän perheeseemme, tekemään sen, mikä he kaikkein parhaiten tekevät. Täten pystymme lähettämään mission paikan päälle tukemaan tilannetta. Olemme erittäin hyviä kokoamaan missioita ja sanomaan, mitä on tarkoituksen tehdä. Ja EU on valtavan hyvä maine maailmanlaajuisesti eri missioiden osalta, koska pysymme paikan päällä. Atalan tässä 95 prosenttia merirosouksesta on saatu kitkettyä pois. Merirosta on vielä. Katsotaan sitten, miten seuraavalla vaalikaudella jatketaan tästä. Meidän työmme on erittäin arvostettua. Komission edustaja oli Banguissa tällä viikolla ja hän tulee pohtimaan tämän operaation yksityiskohtia. Tulevina päivinä tulee näkemään tämän suunnitelman ja tärkeämpää on se, että sotilaskomitea tulee tämän käymään lävitse. Sitten voidaan antaa vihreää valoa tälle missiolle. Ja sitten edustaja Danjani kysymys. Monet jäsenvaltiot ovat jo ilmoittavat halukkuutensa osallistua tähän missioon. Libyasta toteaisin, että monet jäsenvaltiot toimivat aktiivisesti Libyassa, tämä on hyvä asia, mutta minä argumentoisin sen puolesta, että EU ja Yhdysvaltojen pitäisi tehdä tästä käsi kädessä työtä, ja tätä me pyrimme nyt kehittämään yhdessä Yhdysvaltojen kanssa. Washingtonista tällä viikolla tulen keskustelemaan vielä vastapuolen kanssa siitä, että ei pelkästään turvallisuuspuolta, vaan myöskin instituutioiden rakentamista voitaisiin tukea, koska monia ongelmia on Libyassa ja Libyassa ei ole onnistuttu rakentamaan instituutioita tehokkaalla tavalla. Ja kun otetaan turvallisuustilanne huomioon, joka vain pahenee, täytyy tässä toimia. Pääministerin kiinne lausun mukaan on helppo nähdä, miten vaikea tilanne on. Suoraan sanottuna me tarvitsemme paljon enemmän tällaista yhteistyötä. Rovaneitsa Syyrian suhteen ei tehty mitään johtopäätöksiä, koska ne tehtiin jo viime kuussa. Ne olivat kunnossa ja kattavat tilanteen. Surullista kyllä. Mitä ne on tapahtunut tällä välin? Jotkut jäsenvaltiot katsoivat, että keskustelua tarvittaisiin johtopäätösten sijaan, ja tämä oli, nähdä, tämä oli nähdäkseni oikea päätös. Mitään eri pura ei tähän liity, vaan kyse on siitä, että pyritään epätoivisesti pohtimaan, puuttuuko jotakin vielä, voitaisiinko tehdä vielä jotakin, jotta voitaisiin painostaa tilanteessa eteenpäin. Monet henkilöt, minä mukaan luettuna, ovat tavanneet Syyrian opposition johtajia eri alueilta ja Persenlahdeltakin. Olen tavannut edustajia viime viikkojen aikana. Olemme pyrkineet yhteistuumin painostamaan Geneve 2. Istuin pääministerin vieressä ja kävimme hyvin pitkää keskustelua. Teemme kaikkemme, mutta meidän täytyy saada tämä prosessi todellakin liikahtamaan eteenpäin. Kaikki ovat tästä samaa mieltä. Tämä meidän täytyy todellakin saada aikaan. Varapääministeri Shivalovista toteaisin, että me keskustelimme hänen kanssaan aikaa. Nyt vaikuttaa siltä, että tämän pitäisi pystyttää toukokuussa ja tämä sitten astuisi voimaan tammikuussa. Tarkoituksena luoda tulliliitto, josta Putin on puhunut moneen otteeseen. Sitten nähdään, kuinka Putin tähän pystyy, kuinka tämä toteutuu käytännössä. Tietystikin tulemme seuraamaan tarkalleen tilannetta ja keskustelemme Venäjän kanssa tästä asiasta. Ukrainaa koskevan kysymykseni vastasinkin näiden sanktioiden osalta. Ja myöskin viittasin jo siihen, mitä Victoria sanoi. Rova Kruunberille totesin seuraavaa. Katsovatko kaikki, että me olemme välittäjän sovittelijan roolissa Ukrainassa? Tämä riippuu, riippuu, riippuu siitä, mitä tarkoitetaan termillä mediator, sovittelija, välittäjä. Presidentti on istunut usean otteeseen saman pöydän ääreen minun kanssani. Olen tavannut kaikki oppositiojohtajat niin ikään sekä Ukrainassa että hiilettä myöskin Münchenin kokouksessa. Olemme tarjonneet mitä kaikkia mahdollista tukea, mitä vain tarvitaan, jotta voimme heitä auttaa. Saattaa olla, että kirjoitan täällä vain muistiinpanoissa kokouksissa, mutta siellä on myöskin peruslakituomari ja lakimies ja muita toimijoita, jotka pystyvät toimimaan aktiivisemmin. Näissä asioissa olemme kyllä valmiita katsomaan. Katsomme tässä nyt vielä, tuleeko vastapuoli tarttumaan tähän tarjoukseen. Ukrainan osalta oli aivan tahallista, että todettiin, että sopimus ei ole mikään tarkoitus ja koko tien päätös. Kyse on mahdollisesta suhteesta Ukrainaan, miten tämä tulee mukautumaan ja mikäli tarkastelen jäsenvaltioita, jäsenvaltioilla saattaa olla erilaisia tulkintoja, mutta kaikki ovat samaa mieltä siitä, koska johtopäätökset on yksimielisiä, että kyse ei ole vielä koko tien päästä, vaan meidän täytyy syventää suhteita entisestäänkin. Bosniasta sitten, kuinka varmistetaan, että Bosnian tilanne ei kärjesty konfliktiksi etniseksi konfliktiksi. Meidän täytyy toimia nyt, ennen kuin liian myöhäistä. Olemme nähneet viime päivinä konflikteja, ja nyt on nähty joitakin elementtejä, jotka saattavat sitten johtaa siihen, että erimielisyydet tai talouskysymykset saattavat johtaa laajempiinkin selkkauksiin. Kiitoksia myöskin muista kysymyksistä, jotka tähän liittyvät. Kiitoksia näistä onnitteluista. John Kerry on nähdäkseni tehnyt aivan uskomatonta työtä lähi osalta. Hän on erittäin sitoutunut viemään tätä asiaa eteenpäin. Hän on täysin päättäväinen työssään. Puhun hänen kanssaan useinkin, useinkin siitä, mitä hän aikoo tehdä. Hän tulee jatkamaan työtä tällä saralla. Tämä on yksi hänen tärkeimpiä prioriteettejaan lähitä. Hyvin paljon keskustellaan myöskin Israelin kanssa. Se työ, mitä hän aikoo tehdä, luodakseen puitteet, jotka hän tulee sitten esittelemään myöhemmin. Chibi Livni on vastapuolella neuvottelijana Israelissa. Puhun useinkin hänen kanssaan. Ja Palestinan neuvottelija ja hän tulevat hyvin toimeen keskenään. En ole koskaan kysynyt yksityiskohtaisia tietoja, mutta nähdäkseni tilanne on kehittymässä positiivisen suuntaan. Merkeä tästä on. Ja Benetille toteaa sen, että mikä, mistä tahansa koalitiosta onkin kyse, on olemassa erilaisia näkemyksiä ja painotuksia on silti selkeää, että Israelissa on hyvin vahva tuntemus sen suhteen, että mikäli saadaan kunnolliset turvat takuoto ja todenteolla voidaan ymmärtää Israelin tulevaisuus. Ihmiset tämän kun tajuvat ja tietävät, että sopimuksen aikaansaaminen on parempi kuin ei olisi sopimusta. Pääministeri tämän tun tietää hyvin ja tulemme tukemaan kumpaakin osapuolta sitten, kun tähän päästään. Tämä olisi erittäin tärkeää. Herra Meijer, te puutuitte tai puhutte siitä, että me puutumme muiden asioihin. Emme me puutu muihin asioihin, muiden asioihin. Kymmenen päiväinen huippukokousta tullaan allekirjoittamaan sopimus, joka hyväksyttiin yksimielisesti Kreikassa, parlamentti sen hyväksyi ja sitten yhtäkkiä syntyikin ongelma. Ongelma liittyi kuulemma lyhyen aikavälin taloudellisiin tarpeisiin, joten minä menin paikan päälle puhumaan näistä lyhyen aikavälin tarpeista, nähdäkseni voimmeko auttaa ja mitä, enemmän, ja mitä voitaisiin vielä tehdä vielä lisää halusin varmistaa, että keskustelen kaikkien osapuolien kanssa ja että teemme kaikille selväksi, että emme ole paikan päällä puuttumassa maan omiin asioihin, mutta mikäli syntyy väkivaltaisuuksia jostakin sopimuksesta, jossa olemme olleet mukana, meilläkin on omalta osaltamme vastuu. Ei kyse ole muiden asioihin puuttumisesta, vaan pikemminkin oman vastuumme kantamisesta ja avun tarjoamisesta. Sanoin saman Ukrainassakin. Kyse on Ukrainan omasta ratkaisusta, ei EU-ratkaisusta. Ukraina täytyy itse päättää. Ei tämä ole meidän suunnitelmamme. Kyse on Ukrainan suunnitelmasta. Ja ei koskaan pidä puhua suunnitelmista ilmaissa on ukrainalainen sana. Kyse on Ukrainan omista asioista. Meidän täytyy pikemminkin helpottaa vuoropuhelun etenemistä, mutta Ukrainan täytyy itse ottaa tämä asia omakseen. Edustaja Danjean totesi, totesin että operatiivinen johto on nyt vaihtunut. Viro on luvannut tulla mukaan ja seitsemän kansakuntaa nähdäkseni on myöskin luvannut apuaan. En tiedä yksityiskohtia näistä tarjouksista. Yksityiskohtaista suunnitelmaa ei ole vielä olemassa. Seuraavaksi tullaan esittämään tämä ehdotus sotilaskomitealle ja PSC-komitealle. Ja sitten tämän jälkeen Toivon mukaan päästään toteuttamaan suunnitelmaa ja toivottavasti se onnistuu. Minä puhun jo Libyasta ja myös Bosniasta. Meidän täytyy nyt pohtia, niin kuin on tehty jo jonkin aikaa, sitä, kuinka Bosniassa saataisiin edistystä aikaan Mikäli muu alue edistyy, mutta Bosnia pysyy paikallaan, silloin Bosnia jälkeen. Ja kun puhuu Bosnian johtajien kanssa, vaikuttaa siltä, että ei siellä ole mitään dynamista kehitystä. Heidän pitäisi tehdä aimo harppaus eteenpäin ja meidän täytyy olla tukemassa tässä harppauksen ottamisessa. Kiitoksia paljon. Sitten otamme seuraavan kysymyskierroksen. Yksi minuutti per puhuja. Rova Ibre Sancic seuraavaksi. Tack, ordförande. Eh, puheenjohtaja. Till, til Bosnian. Hyvä edustaja. Haluaisin palata Bosniaan, koska en oikein ymmärtänyt vastaustanne edeltävän kysymykseen. Haluaisin tietää, kuinka varmistamme, että jo olemassa oleva selkkaus ei muodostu etniseksi selkkaukseksi. En tiedä, oletteko tietoinen siitä, että tiedotusvälineissä tänään kirjoitetaan, että Euroopan unioni tukee mielenosoituksia ja pyritään hyödyntämään tilannetta tiettyyn tarkoitukseen. On muitakin ääniä, joiden mukaan ei pitäisi tässä äänestä. Minusta tämä on avainkysymys. Haluaisin kantaa ne tähän. Eli toisin sanoen, kuinka tärkeää on ratkaista tämä kysymys toimielin kontekstissa. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esittää kysymyksen, joka koskee omaa maatani. haluaisin kysyä kantaanne koskien kahta italialaista merijalkaväen sotilasta, jotka on pidätettynä Intiassa. Tämä on ristiriitainen tilanne. Tehän että tässä on todella nyt kyseessä juridispoliittinen, jo groteskiksi muuttunut tilanne. Se on myös iskuvasten Italian ja koko EUn kasvoja Intiaan pyrkii kasvamaan merkittäväksi toimijaksi maailmanlaajuisesti, mutta näyttää siltä, että se ei ymmärrä yhteiselon sääntöjä. Tähän mennessä Italia on reagoinut maltillisesti, mutta myös tilanne ei muuten, mitä EU aikoo tehdä, jotta tämä ongelma myönteisellä tavalla saataisiin ratkaistua? Kiitoksia. Ja, Frau Ashton, dank, Frau Ashton, kiitos siitä, että olette täällä tänään. Minulla on kysymys, joka koskee Bosnia, tai oikeastaan useampia kysymyksiä. Suurin osa mielenosoituksia on järjestetty liittovaltion puolella Republika Serbskassa on vielä hieman rauhallisempaa. Kroatian pääministeri sitten menee vierailulle Mostarin ja Serbitä matkustaa Belgradiin. Tämä jotenkin osoittaa, mistä kenkä puristaa. Kenkä puristaa Daytonista ja ongelma täytyy saada ratkaistua. Itse he eivät saa tätä ratkaistua. Onnittelen Fyyliä siitä, että hän on ollut erittäin kärsivällinen. Hän on yli 50 tuntia joutunut tekemään työtä tämän puolestaan tai erilaista työtä. Mutta komission tekee, täytyy tehdä pitkäaikaista työtä ja täytyy myöskin varmistaa, että EU:ssa EU ottaa tässä vahvemman roolia. Te sanoitte, että nyt tarvitaan johtajia, hyviä johtajia tällä hetkellä maassa. Kysyisinkin, uskotteko te, että nyt yhdessä meidän täytyy käydä lävitse Daytonin sopimus ja muuttaa sitä siinä kohdin, kun se on tarpeellista? Baronice Ashton, Bosnia Herzegovina se dugo nalazila u mrtvom kutu interesa. Hyvä, par, hyvä Ashton. bosnia Herzegovina on kyseessä monenlaiset intressit paikallispolitiikkojen taholta ja Euroopan unioni taas ei osata tähän intressiä. Brysselin ja Belgradin Pristinan väliset sopimukset ovat historiallisen merkittäviä. Kuitenkin tällaisia sopimuksia on tehty Sarajevan ja Banjalekon kanssa, Banjalekon kanssa taas ei ole onnistuttu missään. Minusta meidän ei pidä odottaa, että Euroopan komissio tekisi jotain Bosnia-Herzegovinassa. Bosnia-Herzegovinan jälleen rakennus on tärkeä asia ja on aloitettava siitä heti. Ei ainoastaan Bosnia-Herzegovinan eurooppalaisen tulevaisuuden takia, vaan siksi, että tämän maan tilanne pitäisi normalisoida. Ihmisten pitäisi saada elää siellä normaalilla tavalla. Siksi suosin nopean, nopeutetun ohjelman valintaan niin, että voitaisiin parantaa tilanne kyseisessä maassa. Kiitos. Yes, thank you, Chairman. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Korkeudustaja Ashton haluaisin nostaa esille kysymyksen, joka liittyy Magnitskin lakiin. Aamupäivällä valiokunta keskusteli uudesta suosituksesta neuvostolle. Siellä on myös 42 nimeä luetteloituna. Ja oletamme, että EU ottaa käyttöön viisumisanktioita heitä kohtaan. Mitä on tapahtunut aiemmalle suosituksellemme vuodelta 2012? Se hyväksyttiin parlamentin täysistunnossa. Miksi toistaiseksi sitä ei ole otettu neuvoston esityslistalle? Ja jos nyt Euroopan parlamentti hyväksyy uuden suosituksen aiheesta, niin milloin olettaisitte ottavanne tämän asian esityslistalle neuvostoon? Lady Ashton, wir haben im Jahre 2000... Vuonna 2008 olympialaisten varjossa Venäjän joukot hyökkäsivät Etelä-Ossetian ja Georgian. Monet pelkäävät, että olympiarauha Shotsissa on erittäin petollinen rauha. Jo viikkokausi olemme kuulleet Rogozinin ja Glazievin suulla, että Maidanin Tilanne täytyy saada lopetettua. Erittäin huolestuttavia äänenpainoja on kuultu myöskin Ukrainan oppositiolta. He ovat sanoneet, että Venäjän sotilainen läsnäolo Ukrainassa, joka on vain kasvanut, tulee kasvamaan jatkossakin. Onko kyse sitten jonkinlaisesta piiloinvaasiosta? Onko näitä tietoja vahvistettu? Onko tarpeellista, että mikäli puhelinkeskusteluita esimerkiksi on käyty tai muita. Milloin tämä tieto tullaan julkistamaan? Edustaja Van Orden. Central African... Puheenjohtaja Keski-Afrikan tasavallasta toivon, että otettaisiin oppia viimeisestä samantapaista toimesta Tsadissa 2009. Muistatte, että tuo operaatio mukaan luki, logistiikka ja muita. En tiedä, kuinka luottavaisia olette Afrikan unioniin. Voiko se jatkaa operaatiota kuuden kuukauden jälkeen Euroopan operaation päättämisessä. Sitten puhutte näistä toimista, joilla torjutaan terrorismia. Olen oikein iloinen, että siihen tuli kunnon vastaus. Ja luettelo myös on kysymys, onko, puhuttiinko Syyriassa toimivien järjestöjen, kuten Al-Nusran ja muiden järjestöjen luetteloinnista. Sitten asia, joka oli agendalla, no, tai ei ollut agendalla, mutta voisi olla, koskee Zimbabwea 20. helmikuuta. Viimeiset pakotteet poistetaan, jotka liittyvät Mugabeen Oletteko sitä mieltä, että tämä tilanne on riittävällä tavalla edistynyt niin, että nämä toimet todella voidaan poistaa tässä vaiheessa? Kiitoksia. Thank you, Mr. Chairman. Last week in the plenary... Kiitos puheenjohtaja. Viime viikolla täysistunnossa äänestimme kuudesta päätöslauselmasta Länsi-Balkanin edistyskertomuksiin liittyen. Kaksi kommenttia tähän liittyen, vaikkakaan tämä ei ollut esityslistalla. Sopimus Serbian ja Kosovon välillä Kiitos siitä, että osoititte meille sen, että diplomatia on mahdottoman saavuttamisen taidetta. Mikä on teidän näkemyksenne tämän aiheen jatkokehityksestä? Nyt ikään kuin vauhti on päällä ja sitä pitäisi käyttää hyväksi, jotta se voisi edesauttaa vakauden aikansaamisessa tällä alueella. Bosnia ja Herzegovina kaikki nyt esittävät kysymyksiä me tarvitsemme selkeän suunnitelman, strategian tai minkä tahansa, josta jokainen jäsenvaltio sopii yhdessä. Meidän täytyy brutaalisti sitä täytön, täytäntöön panna. Ei mitään lykkäyksiä eikä määräaikojen lykkäämistä. Muutoin tämä tilanne vain jatkuu. Thank you very much. Uh, Madam Ibrisi. Kiitoksia. Rova Ibrisat всички. Anna, Anna, Anna. Anna. <laughs> Even better. Um, siis Rava Ibrisacic. Minusta on aika järkettävää kuvitella, että saatettaisiin ajatella, että EU on jotenkin Bosnian konfliktien takana. Tämä on todella minusta järkyttävää, että voitaisiin edes kuvitella, että haluaisimme tehdä jotakin tällaista. Mielestäni tällä hetkellä on kaksi kolme elementtiä, jotka liittyvät tähän. Ensinnäkin tämä on ensimmäinen kerta, kun Sarajevon hallinto on ikään kuin antanut varoittavan äänen öö, ihmisille, jotka ovat tytöntömiä hallintoon. Muutama kuukausi sitten koko tuon ajan, jotka ovat, joihin nyt olisi reagoitavia. Me olemme lähettäneet vahvoja viestiä presidentille ja päättäjille kaikkialle maassa. Tilanne ei voi jäädä tällaiseksi, vaan jotakin on tehtävä. Tämä on todella turhauttavaa. Hillary Clintonin kanssa vierailin hänen kautensa lopulla. Ja muistan kyllä, kuinka turhauttavaa oli pyrkiä tukemaan Bosnia-Herzegovinaa niin, että se pääsi siihen NATOon. Tämä oli hänen, hänen pyrkimyksensä ja meillä oli omat neuvottelunsa nyt. Serbia Kosovo no, dialogialle alkamassa näytti siltä, että meillä olisi voinut olla jokin rooli sekä EUlle että USA eri lailla. Olisimme voineet saada tilannetta etenemään. Uskon, että nämä ovat edelleen nämä samat viestit. Tuon jälkeen olemme käyttäneet paljon energiaa tähän asiaan, että saataisiin aikaan muutoksia. Stefania EUH ovat tehneet työtä komission kanssa. Meillä on, meillä on ihmisiä kentällä, korkean edustajan toimisto, meillä on paljon vierailuja, olemme joka kerta pyrkineet siihen, että vakuuttaisimme heidät Serbia, Kosovo, vuoropuhelun aikanakin palasin Bosnian sanoin, että täällähän tapahtuu edistystä. Kyllähän nyt voidaan päästä eteenpäin. Nyt tarvitsette alueellisen lähestymistavan niin, että saatte oman maanne eteenpäin ja me voimme auttaa. Me varmasti kaikki olemme nyt turhautuneita siitä, että taloudellisesti tilanne on nyt, taloudelliset ongelmat ovat nousseet huipulle, eikä tilanne muuta ennen kuin päteet menevät eteenpäin ja pyrkivät lähentämään EUta ja NATOa sillä tavalla saadaan poliittista ja taloudellista drivea, mutta ei tässä ei onnistuta. Ja vaikka me sanomme ihmisille, että näin olisi toimittava, ainoa toive on se, että varoittava ääni saa heidät reagoimaan. Ei kuitenkaan vielä vaikuta siltä, että tämä olisi muuttumassa etniseksi. Joitakin joitakin merkkejä sitä on, mutta ei, ei, ei vielä va- siltä vaikuta. Tässä on hyvin pieniä ja hyvin kohdennettuja iskoja, eikä pyritä viemään asiaa liian pitkälle. Siksi meidän on reagoitava nyt, meidän on oltava enemmän läsnä kentällä jälleen, lähetettävä vahoja viestejä ja kerrottava, mitä tästä tulee tapahtumaan, ja tällaisia selkkauksia ei enää voida hyväksyä. Olen puhunut Kroatian ulkoministerien, Serbian ulkoministerien ja Turkin ulkoministerin kanssa eilen illalla tästä asiasta, koska tämä edellyttää yhteisiä vastauksia, yhteistä toimintaa. Panzeri Italian merialka sotilaista, kuten sanoin neuvost, ulkoasian neuvostossa, tämä on erittäin kiusallista Italian hallitukselle, mutta se on hyvin hälyttävää myös koko Euroopan unionin hallituksille. Ja mainitsin tämän kaikille ministerille eilen, mikäli eh, että ajatellaan, mitä tapahtui koskien näitä merijalkaväen settilaita tässä merirosvoksen eh, torjuntatilanteessa, jossa näitä sotilaita su- suutetaan terrorismista. Tässähän, tämähän vaikuttaa kaikkiin terrorismin vastaisiin toimiin, jossa teemme yhteistyötä ja, tai toimimme yksittäinkin. Tämä viesti on nyt selkeästi lähetetty neuvostolle sekä suullisesti että kirjallisesti. Olen tapan, tavannut useaan kertaan ulkoministerin ja kansallisen turvallisuuden neuvonantajan viime viikonloppunakin puhuin tästä hänen kanssaan. Kyseessä ei ole ainoastaan kuolemanrangaistus, vaan nyt on kyseessä lainsäädäntö, jota käytetään. Ne, jotka ette tunne tätä nyt, eh, näitä henkilöitä syytetään eh, terrorismin vastaisen lain mukaan, ja tämähän merkitsi sitä, että Italia olisi terroristin val- valtio, ja tämähän, ei voida hyväksyä, ja tulemme toimimaan edelleen, jotta saamme tämän selväksi. Rova Pack, kuten sanoin, Bosniassa on useita ryhmiä, mainitsit, että eri ihmiset kulkevat eri paikkoihin. Tästä puhuin eilen Serbian, Tur- Bosnian, ja Turkin ja muiden ulkoministerien kollegoiden kanssa – meidän on toimittava niin, että teemme yhteistyötä eri kansojen kanssa tukeaksemme bosnia herzegovina joka on täynnä ihmisiä eri ryhmistä. Serbian pääministeri ja varapääministeri ja Kosovon pääministeri ja varapääministeri palaavat Brysseliin seuraavaan kokouksen 21. päivä muistaakseni, niin voimme saattaa työn loppuun. Yksi asiasta, josta keskustelemme heidän kanssaan, koskee juuri Bosnia. Bosnia silloin kun sopimukseen päästiin, totesin, että heidän on toimittava malleina omalla alueellaan, niin että he näyttävät, kuinka voidaan menestyksellisesti ratkoa ongelmia asianmukaisesti. Ja toivon, että toimet ulottuvat nyt yhteisöjen eri, eri, eri yhteisöissä, eikä vain koske yhteyteisöä. Sitten Bosnia. Sitten Rova Pikula. Serbia-Kosovo-sopimuksen mainitsen, se on historiallinen, se ei voi vaikuttaa tilanteeseen. Sitten meidän on edelleen korostettava näitä asioita, joista puhuitte. Niihin on puututtava. Kyseessä on poliittinen ja taloudellinen stagnaatio. Työttömyysaste on liian korkea, liike kuihtuu, todellisia ongelmia on johtajuudessakin järjestäytymisessä ihmiset eivät eivät, eivät pääse eteenpäin eikä päästä lähentymään EUta eikä, eikä NATOa. Nyt, niin meidän on autettava, että he onnistuisivat tässä. Tiedetään kyllä, mitä pitäisi tehdä, mutta tarvitaan johtajuutta ja on tehtävä vakavia päätöksiä. Um, I think... Ojuland kysytte Magnitskin tapauksesta tässä tapauksessa olemme tehneet jotakin, mitä emme ole koskaan tehneet. Olemme lähettäneet kirjeitä Euroopan neuvostoon ja tehneet kannanottoja erityisesti koskien tätä kuoleman jälkeistä syyttämistä. Meillä on ollut useita kuulemisia eh, ihmisoikeuksia koskevasta dialogista Venäjän kanssa tähän ihmisoikeusneuvostokin on tästä tärkeää ja sit se, olemme aina todenneet, että meillä on useita vaihtoehtoja koskien sitä, kuinka asiaan puututaan. Tietenkin se edellyttää yksimielisyyttä. Nämä asiat kyllä käsittääkseni on hyvin tiedossa ja ne ymmärretään hyvin Venäjällä. Sitten herran Schulzen Georgiasta, Sotsin jälkeisestä Venäjästä. No, pitää odottaa ja katsoa, mitä seuraavaksi tapahtuu. Minun tietääkseni ei ole niinkään paljon Ukrainassa venäläisiä neuvonantajia en nähnyt yhtään, mutta ehkä minulla ei ollut mahdollisuutta tietää, että he olivat siellä. Kertomuksia kyllä kulkee, olette vain oikeasta, oikeassa siitä, että on tarina teidän mukaan venäläiset antavat tukea. He sanovat, että he antavat vain rahoitustukea naapurimaalle, auttavat kriisissä. No, saa nähdä, miten tämä etenee sitten näistä rahastoista. No, siihen me kyllä tiedämme vastauksen, kun kun näitä Ukrainassa käytäviä keskusteluja seurataan. Sitten Van Orden Keski-Afrikan tasavallasta. Kyllähän me aina otamme oppia jokaisessa operaatiossa ja kun on mukana äh, kansanryhmiä. Näin on tehtävä. Tämä sotilallinen yhteiskunta on hieno asia. Äh, yhteistyö on hieno asia. En tiedä, oletko perehtynyt Atalanta-operaation operatiivinen johtava henkilö sanoi, että hieno asia yhteistyössä on se, että aina opitaan jotakin ja aina saadaan parhaat tiedot ja kokemukset käyttöön ja näin voidaan varmistaa, että yhä parempia tuloksia saadaan logistiikassa ja muualle aikaan. Afrikan unioni on jo nyt ottamassa käsinsä tilanteen Keski-Afrikan tasavallassa ja tällä hetkellä YK-operaatio olisi tulossa syksyllä ja se olisi avaintoimija. Näin Afrikan unioni ja YK, jonka kanssa teemme yhteistyötä, äh, tästähän on turvallisuusneuvoston päätöslauselma, tämä luetteloasia on kysy, on hyvä asia. Tarvitsisin siitä vähän lisää tietoa. Te tiedätte kyllä, että otamme nämä eri ryhmiä koskevat asiat hyvin vakavasti. Zimbabweesta allekirjoitin tämän muistin juuri aikaisemmin vastauskysymykseni, on, että kyllä, näin me uskomme. Ei tästä ole valtavasti keskusteltu jäsenvaltioiden kanssa. Teidän oma jäsenvaltionne on syvästi sitoutunut tähän, mutta kyllä tästä on itse asiassa puhuttu muidenkin valtioiden kanssa ja asiantuntijoiden kanssa, jotka tulevat Brysseliin, joten varmaankin olemme nyt hyvin sijoittautuneita toimimaan ja mikäli asia menee pieleen, niin voimme toki perääntyä ja jäsenvaltiot ovat valmiita, mutta nyt on aika mennä eteenpäin. Tänä aamuna keskustelimme asiasta ja minulla on sellainen vaikutelma, että Zimbabwe on menossa eteenpäin ja meidän on vastattava. Sitten herra Kukan, Serbia, Kosovo. Kyllähän se tuo vakautta alueelle, koska siellä on puhumalla selvitetty asiat. En ole siis yhtä mieltä siitä, että brutaalisti olisi täytäntöönpantava asia, jota tarvitaan Bosniassa. Se olisi myös tällainen ristiriitaista. Bosniassa ihmisten epätyyni on päätettävä, kuinka toimia. On ymmärrettävä, että jotta maa pääsisi eteenpäin, heidän on toimittava – Tämä kuuluu heille. Thank you very much. We have still a time for a few questions. Meillä on aika vielä muutamalle kysymykselle. Edustaja Lisek. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Ibrasic puhui ruotsia, ja minä puhun nyt sitten puolaa. Kiitoksia. Haluaisin lyhyesti palata vielä Georgiaa koskevaan kysymykseen. Olen itse Georgian esittelijä. Tähän jo viitattiin jo, mutta nyt on kyse Abhaasian erottamisesta Shotsin olympialaisten yhteydessä. Tämä oli ainoa asia, joka meitä huolestuttaa. Edellisessä Strasburgin istunnossa annettiin päätöslauselmaesitys, jossa vietettiin Georgian eristämiseen, rajojen pystyttämiseen Georgian ympärille. Joitakin kuukausia raja aiteja on jo pystytetty ja nyt tätä työtä on jatkettu ja tuota aluetta tarkkaillaan ja valvotaan ja eri, eristetään entistä enemmän muusta maailmasta. Meidän täytyy lopettaa tämä prosessi. Mitä mieltä olette tästä? Ja, fiety, Baroness Ashton. Parantar Ashton, kysymys, joka koskee Syyriä Genevessä keskusteltiin, mutta siitä huolimatta tilanne jatkuu saman rattaan. Lapset kuolevat, sairaaloissa ei ole lääkkeitä. Kuinka sitten Euroopan unioni ryhtyy varmistamaan sen, että pakolaisten asemaa voitaisiin helpottaa olympialaiset sikseen? Onko Moskovan kanssa keskusteltu asiasta? Onko kaikki huomio nyt hautautunut halfpiperinteen lumeen. Ihmisten kärsimyksestä ei saa unohtaa. Huolimatta siitä, onko maassa kemiallisia asioita tai ei, nälkään näkevät lapset vähintäänkin ansaitsevat meidän huomiomme, ellei sitten ihmiskärsimys muuten. Haluaisin kysyä, ei niinkään herkälontaista kysymyksistä, kysymyksestä, vaan pikemminkin Ukrainan tilanteesta viime viikolta. Jotkut ovat vedonneet sanktioiden puolesta. Minä en tätä kannattaisi. Neuvosto oli hiljaa tästä eilen. Haluaisitteko kommentoida? Ja toiseksi varsin rajallisia kommentteja esititte Venäjän yhteistyöstä. Hän on, sehän on elintärkeää, jotta tämä järjestelmä toimisi. Mitä voitte sanoa Venäjän huippukokouksen tuloksista? niin, että päästäisiin rakentavampaan vaikutukseen esimerkiksi Syyrian kriisiratkaisussa. Ja sitten ulkoministeri Popovski Skopjasta oli eilisillan illallisellanne. Te ymmärrätte varmasti, että minun tehtäväni on yrittää lopettaa järkyttävät tapahtumat äh, maassa. Ja mitä nyt vielä voidaan sitten tehdä tilanteen korjaamiseksi? Mitä voisimme tehdä tämän hakijamaan tilanteen parantamiseksi näissä aikarajoissa? Gracias, Mianmon. Kiitoksia puheenjohtaja herra Väestin. Yksi kommentti ja yksi kysymys. Kommentti. Olen oikein tyytyväinen siitä, että pidätte merkittävänä ihmisten vapaata liikkuvuutta Sveitsin kanssa sunnuntaisen kansanäänestyksen jälkeen. Kysymys. Kun kävitte Yhdysvalloissa, puhuitteko kollegoiden kanssa siitä, mitä odotatte huippukokoukselta ensi kuussa Obaman kanssa Brysselissä? Gospođo Ashton, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Rova Ashton. Iset Pekovic presidenttinä ollessaan sanoi, että kriisi on jo syntynyt äh, yhteyksistä Turkin pääministerin. Hän pyysi apua. Kuinka te voitte kommentoida tätä, kun te totesitte, että EU pitäisi ottaa tässä ohjat käsiinsä? Onko Isec Bekovic äh, ollut yhteydessä myöskin teihin tai muihin tai ovatko muut Bosnia-Herzegovina edustajat ottaneet yhteyttä teihin ja miten Eurooppaan diplomaattikoneisto voidaan reagoida? Madame Ashton, thank you for coming. Congratulations. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Rova Ashton. Onnittelut tästä nimityksestä Nobel palkintoehdokkaaksi Bosnia-Herzegovinasta. Olen iloinen siitä, että aiotte vierailla Bosniassa hyvin pian ensi maanantaina. Mutta haluaisin korostaa sitä, mitä täällä Anna Ibrisacic ja kukaan jo sanoivat Bosniassa rauha vietiin pakolla läpi. Joitakin ratkaisuja on vietävä pakolla läpi. Eivät ihmiset luota enää paikallisiin politiikkaan. Jos halutaan päästä tästä kriisistä, meidän on saatava aikaan tuloksia. He odottavat, että te olette se henkilö, se instituutio, joka tuo ratkaisun. Vastutan, vastustan voimakkaasti tämä Sedis Finchi-tapauksen lykkäystä. Ei mitään kierto asioita. Tämä on perusihmisoikeus, täällä on kolme tapausta. Ei se mitään, ne ovat täällä muutaman vuoden ja sillä välin on saatava aikaan perustusaika ja perustuslaki ja toimiva valtio ja ihmiset odottavat myös, että te pakotatte pol- paikallispolitiikot toimimaan paikallistalouden puolesta. Dziękuję bardzo, e, panie przewodniczący. Pani Vysoka Przedstawiciel. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä korkea edustaja. Kuinka arvioitte tämän yhteisen poliittisen suunnitelman laatimisen Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä koskien Ukrainan politiikkaa? Mitä arvelette tästä mahdollisesta suhteesta? Sitten toinen kysymys energiakysymyksestä Ukrainan kanssa. Meillähän on sopimus olemassa, kun otetaan huomioon Ukrainan Soy kysymys voi olla, että menetämme tämän yhteistyöfoorumin Ukrainan kanssa, koska ukrainalaiset sanovat, että yhteistyö ei toimi hyvin. On jopa puhuttu, että Ukraina irtautuisi tästä. Miten kommentoisitte tätä? Kiitoksia. Kiitos. Kaksi lyhyttä kysymystä Parantar Ashtonille. Milloin te oletatte, että neuvottelut Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa saadaan liikkeelle tai päätökseen viisumijärjestelyiden osalta, jotta Euroopan kansalaisia kohdeltaisiin tasavertaisesti, huolimatta sitä mistä jäsenvaltioista he tulevat. Viisi jäsenvaltioita joutuu edelleenkin hankkimaan, tai viiden jäsenvaltion asukkaat edelleenkin joutuvat hankkimaan viisumin päästäkseen Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Olemme erittäin huolissamme kehityksestä entisissä neuvosto valtioissa. Mikä teidän näkemyksenne on, kuinka ulkosuhdehallinnon ja jäsenvaltioiden diplomaattipiirit voi, ovat, ovatko he mahdollisesti työskennelleet entisessä neuvostoliiton salaisessa palvelussa? Kuinka te voitte varmistaa, että eivät ole? Hmm? No, no. Tuohon minä en kyllä vastaa. Yeah, for, for more. Yeah. Sopiko vielä neljä kysymystä? Herra Kasakka. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa korkea edustaja. Salinette, että palan vielä Irakkiin. Te mainitsitte, että Irakissa väkivalta vain kasvaa. Hiljattain parlamentissa hyväksyttiin päätöslauselma, joka liittyi vähemmistöjen varsinkin turkmenistanilaisten vähemmistön edustajien kaltoinkohteluun. He ovat joutuneet pommiatentaattien pommiiskujen kohteeksi he ovat joutuneet syrjityiksi pelkästään siksi, että he asuvat alueella, joka on kurdi autonominen alue, jolla Kurdien autonominen alue, jolla Irakilla on omatta intressinsä. EU ei ole tehnyt riittävästi suojatakseen näitä vähemmistöjä Irakissa. Katsotteko te, että tilanta voitaisiin jonkin tavalla parantaa? Täällä meillä on myöskin kolme vierasta valiokunnassa. Plenkovitsa puhuu ensin. President Brock, Kiitoksia puheenjohtaja Brock, Ashton. Ashton. Tarkkaan kuuntelin puhetta Bosnian Herzegovinasta. Minusta meidän pitäisi olla hyvin varovaisia niin, että emme näkisi ainoastaan tätä yhteiskunnallista murrosta Bosnia Herzegovinasta, koska kyllä levottomuudet tapahtuivat täällä liittovaltiossa yhdessä piirissä. Olen sitten mieltä, että edustaja Sörensen ja tämän toisen henkilön kanssa sotilaisen operaation myötä teidän vierailunne jälkeenkin maanantaina meidän on nopeasti toimittava niin, että voimme vakauttaa tilanteen ja pitää Bosnia-Herzegovina Euroopan puolella. Emme voi enää tehdä historiallisia virheitä. Kiitoksia. Hvala lijepo, vi ste rekli da su uglavnom nemiri nastali zbog frustracije gospodarskog... Niin, periaatteessa mielenosoitukset, kapinointi on seurausta talouden tilanteen ja turvallisuustilanteen heikentymisestä. Tämä on myös valtava viesti sijoittajille, jotka sitten tulevat pidättäytymään sijoituksesta. Me olemme Bosnia-Herzegovinan tilanteesta Kroatiassa hyvin huolissamme. Meillähän on tuhat kilometriä lähestulkoon ulkorajaa. Meillä ei oikeastaan ole minkäänlaista varasuunnitelmaa. Näin ollen ratkaisu ongelman on löydettävä. Mutta sitten kysymykseen, niin miten voitte auttaa ratkaisemaan tämän tilanteen mahdollisimman nopeasti? Uh, Madame, uh, thank you very much. Kiitoksia paljon puheenjohtaja Rova Ashton. Arvon kollegat, kaikilla kunnioituksella sitä kohtaa, mitä toistaiseksi on sanottu Bosnia-Herzegovinasta, salin tätä sanon seuraavaa. Puhun aivan lyhyesti vain, en halua tuhlata liikaa aikaa. Voisin esittää pienen lausuman ja pari kysymystä. Teidän kannattaa olla tietoinen erittäin vaikeasta yhteiskunnallisesta tilanteesta ja turhautumisesta, jota ihmiset ilmaisevat. Me täytyy muistaa, että väkivalta, levottomuudet ja vandalismi, jota nyt on nähty, liittyisi pelkästään yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Nyt meillä on kaksi kysymystä. Mitä EU voi tehdä suojellakseen vähemmistöjä näiltä väkivaltaisuuksilta? Ja kuinka voidaan puolustaa kroattien oikeuksia? Heitä on Bosnia-Herzegovinassa vähintäänkin yhtä paljon kuin muita etnisiä ryhmiä. Kuinka voidaan varmistaa, että tietyt prosessit ei ole toteudu takaoven kautta samalla kun me pohdimme tai tuitamme sitä, mitä Bosnia-Herzegovinassa tapahtuu? Thank Yritän vastata näihin kaikkiin kysymyksiin, jos mahdollista. Lisek, puhuitte Georgiasta ja poliisitoimista. Te olette huolissanne siitä, mitä tuolla alueella tapahtuu poliisitoiminnassa. Tiedän, että Georgian hallitus on seurannut näitä piikkilanka toimenpiteitä. On äärimmäisen tärkeää, että me jatkamme sitä työtä, jota me teemme tilanteen tarkkailussa. Ja jatkuvasti puhumme Georgian alueellisesta koskemattomuudesta. On tärkeää, että me allekirjoitamme sopimuksen Georgian kanssa ja että Georgia tuntee meidän kaikkien voiman sen tukena, jotta se pääsee eteenpäin. Ja painostamme päätöslauselman täytäntöönpanon puolesta, jotta löydetään tyydyttävä ratkaisu, joka liittyy Georgian ter- alueellisen koskemattomuuteen. Nämä ovat suoraviivaisia päätöksiä ja tuloksia on saatava. Sitten Syyriaan liittyvä kysymys ja avun saaminen erityisesti pakolaisille – 6,5 miljoonaa sisäistä pakolaista on nyt Syyriassa. Niin kuin tiedätte, miljoonat ihmiset kärsivät sekä maan sisällä että sen ulkopuolella. Edelleenkin tarjoamme eniten apua. Kuetin tammikuun konferenssissa tarjosimme lisäresursseja Syyrian tueksi. Se rahamäärä, joka nyt on saatu kasaan, ei kuitenkaan riitä. Tilanne vain heikkenee. Lääkkeet ovat ongelma, ei ole riittävästi rahaa lääkkeiden ostoon ja toisekseen ne täytyisi saada vielä perille. Nyt konflikti on yhä vaikeampi siinä mielessä, että on erilaisia ryhmittymiä, on yhä vaikeampi valvoa tulitaukoja. Jännitteitä syntyy tämän Geneve 2-prosessin myötäkin ja näin ollen on hyvin vaikeaa saada lääkkeitä ihan perustasollakin puhumattakaan mitään, mistään tämän kummemmasta perille. Tämän on oltava osa Geneve 2-prosessin alkuvaiheita, jotta todella saamme lisää resursseja perille. Uskon, että tätä kautta sitten saamme myös lisää avunantajia mukaan, kun apu menee perille. Meidän täytyy pohtia myös Syyrian jälleen rakentamista sen jälkeen, kun kaikki tämä on ohitse. Sehän on sitten valtava hanke, johon kaikkiaan on sitouduttava. Richard Howitt, mukava nähdä sinua. No sitten neuvoston hiljaisuus. Toki sanojen hiljaisuus, mutta ei tekojen hiljaisuus. Meillä on työkalupakki ja siellä on monenmoista, monenmoisia välineitä, joilla yritämme saada oikeat asiat tapahtumaan. Tällä tarkoitan sitä, että ihmisiä suojellaan, ovat he missä tahansa, ja varmistetaan, että tarjoamme tukea ja apua. Meillä on myös mahdollisuuksia toimia toisin tavoin, jos katsomme, että se on tarpeen, mutta yleisasenteemme on aina se, että yritämme saada vuoropuhelua onnistumaan, yritämme tehdä työtä ihmisten kanssa, yritämme tukea niitä, jotka todella ovat kiinnostuneita saamaan asioita eteenpäin. Me olemme tehneet selväksi sen, että se mitä nyt on tapahduttava tässä väkivaltaisessa tilanteessa Ukrainassa, syylliset on tuotava oikeuden eteen. Tämä on tehtävä avoimesti, seurattavasti ja on varmistettava se, että ihmiset kokevat, että oikeus on tapahtunut. Tämä on se lähestymistapa, jonka me olemme omaksuneet ja pyrimme lopettamaan tämän väkivaltaisuuden, joka kohdistuu kansaa vastaan. Toki tähän liittyy sitten poliittisen suunnan valinta. No sitten Venäjä ja Syyria. Olemme puhuneet venäläisten kanssa vuoropuhelussamme jatkuvasti sekä virallisella että muissakin kokouksissa tästä aiheesta. Teemme hyvää yhteistyötä Iran kysymyksessä Venäjän kanssa. Seuraava kokouksemme on ensi viikolla. Venäjä on mukana. He ovat pääkumppaneita, niin kuin ovat myös tässä lähi rauhanprosessi asiassakin. Ja Syyrian tapauksessa kyse on humanitaarisesta tuesta ja siitä, että yritetään saada on, onnistunut tulos Geneve 2. Tapasin Popovskin eilen ja kun ajatellaan Fyromia, niin tilanne on vielä vaiheessa, sanotaanko, ma- mahdollisuuksia on päästä eteenpäin. En sano tästä paljoakaan, koska nyt elämme sellaisessa vaiheessa, että tiedämme, kuinka herkkä luontoinen tämä tilanne voi olla totta kai olisi hienoa, että jos saisimme ratkaisun, ja tämä olisi koko maan kannalta hieno asia. Tätä välitin eilen, tätä viestiä. Sitten Milan Mon, menen Yhdysvaltoihin tällä viikolla, ja olen jatkuvassa yhteydessä sinne päin. No sitten huippukokous. Agenda nyt tässä just, ju, juuri laaditaan, ja kes, keskiviikkona torstaina keskustelemme huippukokouksen esityslistasta, mutta aivan niin kuin olettaa saattaa, ensi sijalle nousevat talouskysymykset, TTIP-sopimus ja tietysti ulkopoliittiset kysymykset. Ulkoministeri Keri ja minä osallistumme kokoukseen. Yhteistyö, jota me teemme, on tiivistä ja tehokasta monissakin kysymyksissä, joita käsittelemme. Toivottavasti se heijastuu, heijastuu myös itse kokoukseen. Edustaja Stier, kysyitte Turkin ulkoministeristä. En minä tiedä vastauksia. Kun tapasin hänet eilen, minä tapasin hänet aamulla pitkään ja sitten söimme illallista. Me keskustelimme pääasiassa yhteistyöstä. Me olemme aina puhuneet Turkin kanssa Bosnia-Herzegovinasta ja niistä keskusteluista, neuvotteluista, joita me käymme siitä, miten voimme maata tukea Totta kai näissä keskusteluissa myös Turkki on mukana, mutta en pysty vastaamaan kysymykseen. Sitten kesin eh, rauha pakotettiin ja nyt on sitten pakotettava tämä tilanne etenemään. Kun Balkanilla käytiin järkyttävä sota, niin ratkaisun pakottaminen, joka lopetti sodan, oli oikeastaan väistämätöntä mutta enpä ole varma, olemmeko me nyt sellaisessa tilanteessa, joka olisi missään mielessä verrattavissa tuohon tilanteeseen. Meillä on sellaisia johtajia, jotka on poliittisesti valittuja, joiden pitäisi saada viettyä tilannetta eteenpäin. Tilanne on näin ollen aivan toisenlainen kuin aiemmin. Ihmiset eivät halua minkäänlaista väkivaltaa. Me olemme nähneet väkivaltaa kaikkialla, hautuismailla, hautakivissä, joka paikassa. Ihmiset eivät voi kuvitella, että tällainen tilanne olisi missään muotoa enää hyväksyttävissä. Eli meidän on pyrittävä auttamaan heitä, ikään kuin pakottamaan uusi ratkaisu tähän tilanteeseen oman itsensä takia. Sitten edustaja Kovacev Esititte kysymyksen tuloksista, jotka mahdollistaisivat sen, että kaikki jäsenvaltiot saisivat vapaan liikkuvuuden Yhdysvaltain ja Kanadan suhteen. Ette varmaan olettanutkaan, että minä olisin tähän tämän kummemmin vastannut. Sitten Irakista. Free travel for <laughs> the Turkmen minorities in the region. I think the vähemmistöt alueella. Irakin viranomaisten kanssa tekemässämme työssä, pääministerin muiden kanssa olemme tuoneet esille, että Irakin kaikkien ihmisten suojelu on keskeistä. Kun ajattelemme yhteistyötä ja assosiointisopimusta, niin tämä on se poliittinen ulottuvuus, joka siihen kuuluu. Tämä on vuoropuhelumme yksi rakenteellinen osa ehdotus siitä, tai ajatus siitä, että vähemmistöjä ei kohdella hyvin, nostetaan aina esille keskusteluissamme. Viime päivinä en ole nähnyt mitään sellaista, joka antaisi ymmärtää toisin. Jos teillä on lisätietoja tästä, niin mielelläni näkisin niitä. Sitten edustaja Pinkevich, Peter Sörensen ja niin edelleen. Olen samaa mieltä, että meidän on tehtävä yhteistyötä Bosnia-Herzegovinassa. Paikan päällä on monia henkilöitä, jotka tekevät tässä yhteistyötä ja mielestäni me teemme nyt varsin hyvää yhteistyötä ja heitä täytyy tukea ja auttaa. Suitsa. Suitsa. Suitsa. Edustaja Suitsa ja edustaja Buzek. Molemmat puhuitte Bosnia-Herzegovinasta. Kun ajattelemme taloutta, joka ei eh, etene, niin tähän liittyy totta kai oleellisena osana se, että investoinneista on pulaa. Ihmisten ja instituutioiden pitäisi pyrkiä tässä auttamaan, ja tästä olen samaa mieltä. Tämä on yksi niistä kysymyksistä, joista on jälleen kerran keskusteltava. Miten voimme osan näistä ongelmista ratkaista? Ja tämähän totta kai heijastuu myös työttömyyteen. Busek, vähemmistöjen oikeudet ovat aina työssämme keskiössä niin, että voimme varmistaa sen, että prosessi etenee. Talousongelmien ratkaisussa ja poliittisessa johtajuudessa tällaista apua tässä maassa varmasti kovasti tarvitaan. And that we got 10 minutes more. Hienoa, että saitte tässä 10 minuuttia lisäaikaa? Kiitoksia. Keskustelu oli nähdäkseni oikein hyvä. Oli täysin väijämätöntä, että joudumme hyppäämään asiasta toiseen, mutta joudun nyt keskittämään tämän keskustelun tiettyihin päivän polttaviin kysymyksiin. Kiitoksia jälleen kerran. Jatkossakin keskusteluta tullaan käymään ulkopoliittisesta agendasta, on tulossa yhä kivuliaampi, näin voin sanoa, niiden asioiden vuoksi, jotka ovat käsittelyssä varsinkin tulevina päivinä. Kun Ukrainasta on kyse, toivotan teille kaikkea mahdollista onnea ja menestystä ja kiitoksia paljon vierailusta. Kiitos. uh, gentlemen. Hyvät äh, naiset ja herrat, kello viideltä aloitamme toisessa salissa 4Q1. Silloin keskustelemme entisen Etelä-Afrikan presidentin Thabo Mbegin kanssa laittamista rahavirroista Afrikassa. Kaikki, jotka ovat kiinnostuneita tästä kokouksesta, siirtykö sinne. Kiitoksia.